Good morning, everybody. Good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Meillä on hyvin tiukka aikataulu. Ja varsin vähän aikaa kiinnostaville keskusteluille tämän päivän esityslistalla. Tästä syystä haluaisin aloittaa saman tien. Näin, että ne henkilöt, joiden pitää olla täällä agendan ensimmäisessä osassa, ovat paikalla, joten voimme aloittaa. Ja mitä tulee Tanska, Malta, Kroatia ja Geelin kieli, näille ei ole valitettavasti tulkkausta, tänä aamuna muuten on. Ja sitten koordinaattoreiden suositukset. Herra Korau, IFDD on äh, nimet, nimitetty esittelijäksi äh, automaattiselle tietojenvaihtoasialle Portugalissa. Ja vahvistetaanko tämä tässä valiokunnassa? En näe mitään vastustusta. Hyvä on sitten delegoitussäädös ja täytäntöönpanosäädös. Tässä on uutisia kolmesta asiasta, mitä tulee delegoituihin säädöksiin niin joulukuussa 2017. Ja tässä puhuttiin Tunisiasta ja sen liittämisestä liitteeseen tai ja sitten tässä yhteinen Ekonin ja Liben äh, hanke ja sitten tässä ja tässä äh, koordinaattorit päättivät työskennellä ainoastaan englanniksi ja tämä äh, päätettiin pitää kokous sitten tammikuussa. Ja sitten yhteinen Libe ja Ekonin valiokuntien Kokous pidetään 29. tammikuuta 6.30-8 illalla ja tässä äänestetään luultavasti päätöslauselma luonnoksesta, joka takaisi sitten äh, täysistuntokäsittelyn mm, helmikuun täysistunnossa. 16. tammikuuta parlamentti sai komissiolta täytäntöönpanoasetuksen äh, asetuksesta 1148, jossa puhuttiin digitaalisista palveluntarjoajista ja niihin liittyvistä riskeistä, verkostoista ja tietojärjestelmistä. Perussäädös sisältää paljonkin toimenpiteitä, joiden avulla voidaan verkostoja suojella Euroopan unionissa. Ja sitten vielä yksi asia 16. tammikuuta Euroopan parlamentti sai komission täytäntöönpanosäädöksen, jossa Puhuttiin näistä asiakirjoista, joita pitää lähettää lyhytaikaisiin viisumeihin Australiasta, Bangladesista, Etiopiasta, Etelä-Afrikasta, Taimaasta ja Sambiasta. Ja nämä <clears throat> täytäntöönpanosäädökset annettiin tiedoksi kaikille LIBE-valiokunnan jäsenille 19. tammikuuta. Ja sitten tänään meillä on yhde, kello 11 myös koneäänestysaiheista, joten olkaa hyvä tarkistakaa, että teillä on äänestyskortit mukana. Ja nyt, <clears throat> mikäli ei ole mitään huomautusta näistä edellisten kokousten päiväkirjoista 6.11.18.12, voimme siirtyä saman tien käsittelemään esityslistamme ensimmäistä kohtaa. Ensiksi kuulemme tuon Libe Pana ad hoc delegaation matkasta Maltalle 30.11.–1.12. Tästä käydään keskustelua. Haluan lämpimästi toivottaa tervetulleeksi PANA valiokunnan erityisjäsenet ja sitten myös Maltan oikeusministeri Owen Bonitsi, joka pyysi päästä mukaan tähän keskusteluun. Ja kuten tiedätte, myös, myös muita jäseniä täällä on paikalla ja sitten eräs henkilö tässä on kuollut. Ja äh, tästä esitämme syvimmät surun valittelut. Ja kuten tiedätte, tämä äh, matka järjestettiin edellisen matkan seurauksena. Ja sitten puheenjohtajisto päätti, että kahdeksan jäsentä tuossa ad hoc äh, ryhmästä jotka kuuluivat tuohon Libeen ja PANA-valiokuntiin, lähetettiin sitten Maltalle etsimään lisää tietoja näiden valiokuntien toimivaltuuksista. Ja sitten annan heti Anna Gomesille puheenvuoron. Hän voi heti kertoa, mitkä olivat tämän Maltan matkan pääasialliset löydökset. Annan hänelle puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Meillä on vain vähän aikaa ja sitten koordinaattorit ja muut jäsenet saavat vain kahden minuutin puheajan, koska nyt täytyy todellakin pitää kiinni näistä puheajoista. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia uh, ja tervetuloa ministerille myös tänne. Haluamme todellakin olla mukana ja jatkaa Toivotan tervetulleeksi myös Daphne Caruana Galician äh, kolme poikaa ja surun valittelut myös perheelle. Kuten totesin, tämä kertomus on kuvailevaluonteeltaan niistä yhteyksistä, joita meillä oli Maltaan. Saimme kuulla paljon asioita. Jäsenet valmistautuivat, esittivät kysymyksiä, saivat niihin vastauksia. Ja merkityksestä on myös se, että tämä kertomus on toinen, siinä on toinen osa, jossa nämä päälöydökset löytyvät. Ja siellä esitämme myös sitten suosituksia, suosituksia malta viranomaiselle ja eurooppalaisille viranomaisille. Sillä se, mistä on kysymys Maltalla, ei koske pelkästään Maltaa, vaan meitä kaikkia Euroopan unionia kokonaisuutena. Ja sillä kaikella on vaikutuksensa vastaiseen toimintaan, korruptioon ja niin edelleen. Eli kysymys on yleisestä asioista, jotka huolettavat ja jotka liittyvät meidän omaan turvallisuuteemmekin. Minun osuuteni tässä vaiheessa on ehkä nyt sitten eh, hyödyllisempi, jos otan esille nämä tosiasiat, jotka saatiin selville näistä yhteyksistä, joita meillä Maltalla oli. Ensinnäkin kaksi ihmistä paljastettiin Panama-papereissa. Heidän olevan näiden eh, tällaisia poliittisesti paljastettuja henkilöitä, peppejä tämän äh, selvityksen mukaan. Pääministeri kabinetin jäsen ja toinen henkilö. Näitä henkilöitä pidetään korruptoituneena kaikkialla Maltassa. He löytyvät tästä FIAUn raportista. Ja mitään toimia ei käynnistetty ainakaan poliisin puolesta. Yleisöttä ja poliisi eivät siis toimineet FIAU-raporttien pohjalta. Jotkut niistä ovat julkisia. Viisi oikeudellista tutkimusta on käynnissä ja jos niissä ollaan sitä mieltä, että tässä on tiettyjä elementtejä, niin sitten poliisitoimet täytyy seurata tästä. Ja näissä viidessä tutkimuksessa hallitus on yhden jumittanut sen käynnisti oppositiojohtaja ja hallitus on sen blokannut. Kysymys koskee näitä mm, poliittisesti paljastettuja henkilöitä Panama-papereissa ja tässä FIU-raportissa. Tietysti toinen traaginen tosiseikka on se, että Daphne Caruana Galicia murhattiin. Hän oli päälehtimies ja bloggari, joka paljasti korruptiota, erityisesti paljasti joitakin näistä henkilöistä, jotka myös löytyvät Panaman paperista. No sitten pari päivää sen jälkeen, kun Maltalta lähdimme, ne, joita epäiltiin äh, olevan tämän murhan takana, löydettiin. Heidät on pidätetty. Jos muuta tapahtuu, niin heidät tuodaan oikeuden etyyn ja toivottavasti he voivat sitten selventää sitä, kuka tämän murhan tilasi. Sillä on selvää, että rikollismaailma oli tämän autopommin takana. Kysymys onkin, kuka sen tilasi. Häiritsevää on se, että perhe sanoi, että ei heille ole koskaan kerrottu tästä. Ei ole kerrottu siitä, että nämä henkilöt on pidätetty ja tietyt näkökohdat, jotka liittyvät luonnolliseen perheen ja tutkimustahojen väliseen yhteistyöhön on jäänyt tapahtumatta. Lisäksi tosiaan se on se John Daly, aiempi Maltan komissaari, joka pakotettiin eroamaan erittäin vakavista lahjonta- ja korruptiosyytteistä johtuen Ja vaikka hän on ollut erittäin yksityiskohtaisen Olaf-tutkinnan kohde ja myös Maltaan FIAUn raportin kohde, häntä ei koskaan syytetty, hänelle ei tapahtunut mitään ja hänestä tehtiin pääministerin neuvonantaja. Erityisen tärkeä kysymys, sillä Maltalla kuullaan hyvin usein, että siellä on tällainen lehmäkauppoja tekevä osio kahden pääpuolueen välillä. Mutta itse asiassa tämä henkilö kuului nationalistipuolueeseen ja hänet satui toisen puolueen pääministerin neuvonantaja. Siis se, miksi, mitään toimii, miksi mihinkään toimiin ei ryhdytty, tämä asia on erittäin tärkeä. Näin ei ole koskaan vielä tehty. Veris, joka on tärkeä äh, väärinkäytösten ilminantaja, FIUn tutkija erotettiin. Hän pyysi tällaista väärinkäytösten paljastajan asemaa Maltan hallitukselta. Kaksi kuukautta on kulunut ja riippumatta meidän painostuksestamme poliisipäällikköön ja pääministeriä kohtaan, että hänen perheensä tarvitsee suojelua. Kaksi kuukautta on mennyt ja hänellä vieläkään ei ole tällaista väärinkäytösten paljastajan asemaa ja on kerrottu, että hänet on ensin pyydetty paljastamaan tämä tieto hallitukselle. Tämän lisäksi kansallisuuksia myydään, passeja myydään. Sen nimi on niin sanottu yksittäinen investointiohjelma. Tässä on erittäin korruptoitunutta liiketoimintaa takana. Eli siinä moni on mukana, jotka ovat olleet, löytyvät myös Panama-papereiden paljastuksista – Meillä ei ole luetteloa siitä, Maltalla tavallisesti on luettelo niistä, jotka ovat saaneet kansalaisuuden, mutta tällaista luetteloa ei julkisesti siis ole näiden henkilöiden kohdalta. Olemme tätä kysyneet, mutta emme ole mitään saaneet tähän mennessä. Ja tämän lisäksi Pilates Pankki, joka on kaiken tämän tutkimuksen keskiössä. Ja näiden poliittisesti paljastettujen henkilöiden välillä olemme saaneet Pilates Pankilta tiedonannon. En ole sitä käynyt yksityiskohtaisesti läpi. Olen varma, että valtuuskunnan jäsenet sitten varmaankin analysoivat sitä. Mutta tosiaan se on se, että tämä yhteys on hyvin erilainen. Pankin liiketoimintamalli on kestävällä pohjalla. Tämän tulisi huolettaa erityisesti Maltan hallitusta. Ja sitten vielä yksi tosiasia. Rahanpesuvastainen direktiivi numero 4, joka oli tarkoitus tulla voimaan kaikissa jäsenvaltioissa viime vuoden kesäkuusta lähtien, edelleenkään, on, edelleenkään sitä ei ole täytäntöönpantu Maltalla. Voisi viitata moniin, moniin erilaisiin tapauksiin, myös kaikenlaisiin kunnianloukkaustapauksiin, siihen, että pyritään vajentamaan lehtimiehet. Haluaisin esittää kysymyksiä myös, jos meillä on aikaa myös ministerille, joka on täällä paikalla. En tiedä, onko minulla nyt kysyttävää ja onko meillä tällainen tilaisuus esittää kysymyksiä. Kysymykset liittyvät näihin tosiasioihin ja niihin vastauksiin, joita niiden puitteissa annetaan. Esittäisin vain yhden kysymyksen. Daphne Caruana Galizia julkaisi 31.5. viime vuonna erilaisia sähköposteja, joissa osoitettiin, että ministeri, joka täällä on paikalla, myös pääministeri ja muut hallituksen jäsenet yhdessä sen yrityksen kanssa, joka myy näitä passeja. Uhkasivat oikeustoimilla Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimessa karuana Galicia. On outoa, että tällainen salaliitto kansallisten viranomaisten kanssa on äh, suhteessa tähän yhtiön ja jo niiden avulla sitten uhkaillaan riippumatonta lehtimiestä ja bloggaria. Miten tämä selitetään? Tämä on esittää ministeri. Tietysti on paljon muitakin kysymyksiä. Mutta enpä usko, että tässä kymmenessä minuutissa, joka sain, niin niitä voisin nyt esittää. Kiitos. Äh, Mrs. Gomez. Kiitos. Edustaja Gomez. Ja minulla on taas mahdoton tehtävä edessäni. Meillä on yksi tunti aikaa tähän keskusteluun ja minulla on valtava määrä puhujia. Nyt kerron, miten tämä hoidetaan. Ensiksi koordinaattorit saavat käyttää puheenvuoron. Koordinaattorit Libestä ja Panasta. Ja sitten kun nämä ovat puhuneet, niin sitten missiolle osallistuneet henkilöt saavat käyttää puheenvuoron ja sen jälkeen valiokunnan muut jäsenet. Ja todellakin pyydän, että puhutte asianne alle kahdessa minuutissa, koska muuten täällä jäsenet eivät enää ehdi käyttää puheenvuoroaan. Joten edustaja Metsola ensin. Kiitoksia. Haluaisin ensin kiittää valtuuskuntaa päättäväisyydestä ja väsymättömyydestä. Nämä olosuhteet eivät ole mitenkään helpot. Ja tämä mädännäisyys, joka on paljastettu tässä, ei edusta kuitenkaan Maltan enemmistöä, mutta se osoittaa, kuinka kiireellisesti tarvitaan muutoksia. Valtuuskunta tapasi kansalaisyhteiskunnan jäseniä, väärinkäytösten valjastajia, toimittajia, poliisin, pääministerin. He saivat selkeän kuvan tilanteesta. Ei niinkään, että olisi tarvittu valtuuskuntaa kertomaan, että on aivan törkeää, että poliisi on kieltäytynyt edes tutkimasta tai asettamasta syytteeseen korruptiosta ja rahanpesusta hallituksen edustajia ja pankkeja – ja että väärinkäytösten paljasta pitää suojella ja että toimittajien pitää olla vapaita kirjoittamaan ilman, että heitä murhataan. Ja myöskin tämän rankaisemattomuuden kulttuurin pitää päättyä. Senkin pitäisi olla itsestäänselvyys. No, pääministeri vain kohotti olkaansa valtuuskunnalle. Ja nyt, kun toimittajan kuolemasta on sata päivää, niin Euroopan neuvostossa – siellä todettiin, että kaikki on Maltalla ihan hyvin ja että heidän äitinsä sai kirjoittaa mitä halusi. No sitten sanottiin, miten voitte sanoa näin, kun hänet tapettiin työnsä vuoksi. Eli tämä osoittaa, miten hallinto toimii. Pääministeri sitten alkoi jahdata minua, kansalaisyhteiskuntaa, maltalaisia kollegoitani ja kaikkia valtuuskunnan jäseniä. Anna Gomes erityisesti nostettiin esiin. Ja tämä jatkuu. Mutta me emme anna periksi tälle pelottelulle me täällä edustamme kantaamme, emmekä anna periksi. Malta ansaitsee olla maa, jossa demokratia oikeasti toimii, jossa lakia ei käytetä väärin huijareiden suojamiseksi, ja jossa toimittajat voivat kirjoittaa vapaasti ilman, että heitä tapetaan. Näin oikeusvaltio toimii ja meidän pitää osoittaa kaikille, että Malta ei ole pelkästään näitä huijareita ja me vaadimme, että näitä tarpeellisia muutoksia tehdään. Kiitos edustaja Metsola. Sitten äh, edustaja Sippel. Kiitos. Haluaisin aluksi todeta, että pana-paperit ja paratiisipaperit tulivat eteemme. Mistä tämä johtui? Tästä kiitos kuuluu toimittajille. Ja näiden perusteella perustimme pana erityisvaliokunnan ja toivon toivomme sitten, että ensi kuun loppuun mennessä tämä työ saadaan päätökseen. Ja mikä sitten oli pana ja paratiisipapereiden sisältö, mikä johti matkaan Maltalla. Se ei ollut tämä, vaan toimittajan murha Maltalla oli se syy, minkä takia me menimme Maltalle. Ja tässä piti seurata kahta asiaa. Ensiksi papereiden perusteella totesimme, että korruptio ja rahanpesu oli yleistä. Halusimme tietää, olivatko nämä yksittäisiä tapauksia vai systemaattista toimintaa. Ja vielä huolestuttavampaa oli tietysti se, että kuka tilasi toimittajan murhan. Ja kaikki tämä johti siihen johtopäätökseen, että meidän täytyy jatkaa tutkintaa, meidän täytyy saada selkoa siitä, mitä Maltalla tapahtuu, ja meidän täytyy juuri korruption ja rahanpesuun äh, käyttää aikaa tai niiden tutkimiseen. On hyvä, että tässä talossa on erityisvaliokunta tätä varten. On hyvä, että Maltan oikeusministeri on tänään täällä. Olen varma, että hänellä on oma näkemyksensä siitä, miten tähän raporttiin tulisi reagoida ja sen sisältämiin väitteisiin. Ja jos mahdollista, haluaisin kuitenkin kysyä pari kysymystä. En tiedä, pystytäänkö näihin tässä tilaisuudessa vastaamaan, mutta ehkä näihin voitaisiin vastata myös kirjallisesti. Eli kaksi kysymystä minulla olisi. Ensiksi tämä yleisen syyttäjän virasto jatkuvasti joutuu Euroopan Grekon valvonnan kohteeksi. Ja nyt haluaisin tietää, mitä viimeinen arviointi sanoo. Ja toinen kysymys, miten oma tutkintajärjestelmänne, kun tutkitaan Maltan viranomaisia, miten se toimii? Tutkitteko näitä syytteitä, jotka Daphne Caruana Galician kirjoituksissa tuli esille, miten nämä tutkimukset etenevät. Kiitos edustaja Sippel ja sitten panakoordinaattori herra Simon S&D. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Odotellaan, että kollegat saavat kuulokkeet päähän. Haluaisin kiittää valtuuskuntaa tästä raportista. Jälleen kerran meillä on aika paljon kysymyksiä liittyen yhteen jäsenvaltioon. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Panama-paperien yhteydessä käsitellä näitä asioita. Ja sitä oli erityisvaliokunta, joka liittyi veronkiertoon. Taks 1 ja taks 2 Eli jäsenvaltioissa on menettelyitä ja olosuhteita, joita pitää tarkastella lähemmin. Ja siksi on tärkeää, että Euroopan parlamentti osoittaa, että se mitä nyt Panaman valiokunnassa työstetään, niin tämä työ tulee jatkumaan erityisvaliokunnan muodossa. Ja siellä varmasti käsitellään myöskin näitä asioita, jotka liittyvät Maltaan, joista Gomes puhui mutta tietysti siellä käsitellään myöskin muita tilanteita eri jäsenvaltioissa. Meidän täytyy tehdä kunnollista työtä, meidän täytyy tehdä oikeudenmukaisesti ja avoimesti työtä, ja meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että jäsenvaltioissa on samat oikeudet kuin kolmansissa maissa. Ja haluaisin muistuttaa, että tilanne on nyt se, että kun katsomme tätä komission veroparatiisiluetteloa, komissiohan on luvannut, että jotain tulee tapahtumaan ja että tietyt valtiot poistetaan luettelosta. Ja jos katsotaan nyt tätä tilannetta, niin Maltan osalta, niin kuin muidenkin osalta täytyy todeta, että parlamentissa täytyy nyt tarkistaa hyvin tarkkaan, mikä tämä tilanne on ja millä tavalla Euroopan parlamentti tai Euroopan unioni tekee johtopäätöksiä. Mutta meidän täytyy nyt ensin tehdä tämä tarkempi tutkimus ennen kuin teemme mitään johtopäätöksiä. Kiitos. Kiitos ECRn puolesta. Pana koordinaattori edustaja Luka. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, ja minäkin haluaisin puolestani kiittää delegaatiota, joka Maltalle matkusti. Tietysti pitää kysyä, että mitä siellä oikein tapahtui. Siellä ei aina, ainakaan EP olisi lähettänyt valtuuskuntaa Maltalle. Kuka tai mikä olisi huolehtinut Maltalla vallitsevista olosuhteista, jos EP ei olisi tässä tarttunut toimeen? Ja tässähän kyse ei ole ainoastaan yhdestä rikoksesta, vaan kyse on todella rakenteellisista vaikeuksista, joita Maltalla ilmenee. Ja todellakin rakenteellista väärinkäyttöä, joka osoittaa, että oikeuslaitos ei toimi asianmukaisella tavalla. Se on hidasta ja korruptiota ja suosimista ilmenee Maltalla aivan liikaa. Ja todellakin demokraatti, demokratia ei kerta kaikkiaan toimi tuolla äh, saarella. Ja, ja sitten jos ajatellaan, miten ääniä ostetaan Maltalla ennen vaaleja ja kuinka kansalaisuuksia myydään ulkomaisille investoijille. Eli tässä on monia epäkohtia havaittu. Eli se, että yhdessä jäsenvaltiossa on tällaisia rakenteellisia vaikeuksia, siihen pitää todellakin kiinnittää huomiota. Ja nyt meidän tulisi pohtia, miten me tätä asiaa viemme eteenpäin, koska eihän Euroopan parlamentti ole toimivaltainen ryhtymään ryhtymään toimiin, koska Euroopan komissio on perussopimusten vartija. Ja me, meidän täytyy kuitenkin seurata tilannetta. Meidän tulisi löytää sellainen tapa toimia, jolla voisimme varmistaa sen, että Maltalla havaitut epäkohdat saavat ansaitsemansa huomion, että niitä seurataan ja arvioidaan. Ja tämä on tehtävä, joka meillä on edessämme. Ja tämä täytyy ratkaista, jotta voimme puuttua asianmukaisella tavalla Daphnen murhaan ja muihin havaitsemiimme epäkohtiin. Meidän täytyy katsoa, että tämä ei jää ainutkertaiseksi tapahtumaksi, vaan että asiaa seurataan jatkuvasti. Sitten Libe Alde-koordinaattori, äh, edustaja Interveld. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran toivottaa Karvana Galitsia veljekset paikalle. Ilahduttaa, että ministerikin on täällä. Täytyy kyllä todeta, että kun luin tämän mietinnön, niin olin kovin järkyttynyt. Mehän olimme kuulleet puhetta korruptiosta, mutta kun yksityiskohtiin perehdyttiin, niin ajattelin, että eipäs tällaista tule vastaan joka päivä Euroopan unionissa. Ja tässä kuvaillaan sellaisia käytäntöjä, jotka ilmeisesti olivat niin pimeitä luonteelta, että joku oli sitä mieltä, että kannatti tappaa ne peittääkseen. Ja ajateltiin, että se kannatti, että näin kannatti tehdä. Moska on sanonut, että Euroopan parlamentilla ei ole tässä mitään virkaa, vaikka hän oli aikoinaan se jäsen. Tämä nimittäin merkitsee sitä, että viitataan kintaalla kansalaisiin ja kaikki niihin, jotka tätä asiaa tarkastelevat. Lisäksi kyseessä on erittäin vakava asia ja haluaisin, että huomaisitte, että Euroopan unionilla on erittäin tärkeä rooli tämän kaiken selvittämisessä, sillä Euroopan unioni on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, ja on selvää, että Maltasta on tulossa tällainen heikko lenkki. Mitä tämä nimittäin merkitsee poliisin ja oikeuslaitoksen yhteistyölle? Esimerkiksi Europolin rahanpesuvastainen yksikkö. Jos me emme voi luottaa siihen, mitä järjestelmään syötetään, niin millä tavalla me voimme varmistaa sen, että oikeuden noudattaminen tapahtuu kautta Euroopan unionin? Sillä mehän emme voi työskennellä mun pohjalta kuin sen pohjalta, että asiakkaat tekevät meidän kanssamme yhteistyötä. Ja haluaisin esittää kysymyksen myös Euroopan komissiolle. Daphne Caruana Galician murha tapahtui kolme kuukautta sitten eilen. Minkä näköistä edistystä on saatu aikaiseksi näissä tutkimuksissa? Voisi joku selvittää minulle, että jos nämä kolme henkilöä on pidätetty, siihen on tarkoitus suhtautua vakavasti. Minähän en ole poliisi, mutta jos tästä lukee lehdissä, niin vaikuttaa siltä, että tässä on kyseessä pelkkä äh, farsi. Te, tässä, ei ole, tässä oli poliittinen murha, eikä vaan pelkästään joku lompakoanastaminen kyseessä. Miten riippumaton on päätutkija? Sitten viisumit ja passit, asia, josta Malta on jonkun verran kehitellyt. Sitä on myös muuallakin. Tietysti EU tulisi säännellä sitä samalla tavalla kuin me myös säätelemme oleskelulupia. Haluaisin vain tietää, että kuinka paljon rahaa tästä saatiin. Ja millä tavalla sitten valvotaan niitä, jotka tällaisia kultaisia viisumeita itselleen haluavat. Kysymys ei ole mistään pikkumummoista Venäjältä. Ja haluaisin tietää, minkä verran rahaa tästä on saatu lopuksi. Niin, viimeinen kysymys, puheenjohtaja. Komissio on päättänyt poistaa vuosittaisen korruptiokertomuksensa, joka käsittelee korruptiota Euroopan ohjausjakson puitteissa. Haluaisin kuulla komissiolta, millä tavalla aiotaan käsitellä jotain tämän kaltaista, jos se ei hoideta vuosittaisessa kertomuksessa. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Pagasa ALDE-koordinaattorin ominaisuudessa PANA-valiokunnasta ja olkaa hyvä, puhukaa korkeintaan kaksi minuuttia, muuten aika ei riitä muille puhujille. Edustaja Pagasa. Sí, por supuesto, presidente. Niin, totta kai, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää parlamentin jäseniä, jotka olivat tällä matkalla ja siitä, mitä he kertoivat meille. Tämä oli järkyttävää kuultavaa. Katsotteko, että tämä tiedonpyyntö näistä henkilökohtaisista investointiohjelmista, uskotteko, että me saamme sen käyttöömme? Ja haluaisin sanoa, että meillä ehkä ei ole parasta pätevyyttä valvoa perussopimuksia, mutta meillä on poliittista pätevyyttä, koska mehän olemme parlamentti. Ja mielestäni meillä on poliittista eettinen ja moraalinen vastuu, kun ajatellaan sitä, mitä nyt tapahtuu ja mitä on tapahtunut Karuanalle. Meidän täytyy jatkaa eteenpäin, emmekä voi jättää vastuutamme pelkästään sanojen tasolle. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä ja jollain tavalla meidän täytyy nyt seurata sitä, mitä on tutkittu erityisvaliokunnassa, koska sehän on pakollista, koska työmme ei ole päättynyt. Siellä on rakenteellisia kysymyksiä ja artiklan, artikla kakkosessa on kohtia, joita voidaan soveltaa Maltaan ja haluaisin kiittää teitä ja haluaisin kysyä, että ne, jotka olivat Maltalla, uskotteko, että me voimme saada sieltä riittävästi tietoa? Kiitos. Now for the pana. Kiitos sitten panavaliokunnasta. Vihreiden koordinaattori edustaja Kilgold. Kiitos Aluksi haluaisin kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä viimeisen vuoden aikana ja kiitän myös ministeriä paikalle tulosta ja myös Daphne Galician poikia, että olette tulleet paikalle. Tämä on hieno juttu ja haluaisin antaa myös heille mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Olisi hyvä, että hekin kertoisivat mielipiteensä siitä, mitä EPn tulisi tehdä. En halua toistaa jo sanottua. Minusta se, mikä minulle oli hyvin silmiä avaavaa viime matkan aikana, oli se, että kyse ei ollut ainoastaan rahanpesusta tai Panama-papereihin sisältyvistä paljastuksista, vaan, vaan Maltalla todella ihan systemaattisesti rikotaan lakia. Ja tiedämme hyvin korkean tason korruptiotapauksia, joita, joista ei koskaan nostettu syytettä vaikka ihan selkeitä viitteitä oli. Esimerkiksi kaasusopimukset elektrokaasille, minkä takia sitä ei tutkittu, entäs sairaaloiden yksityistäminen, sitäkään ei tutkittu. Ja mistä johtuu se, että EU:ssa on jäsenvaltio, joka, jossa sanotaan, että, että oikeusvaltion periaate on murenemassa. Nämä ovat hyvin vakavia syytteitä ja ne vaativat jatkotoimia. Ja olemme huomanneet, että, että äänestäjiin vaikutetaan esimerkiksi antamalla julkisia hankintoja tietyille tahoille. Tätäkin pitää tutkia todellakin. Ja Nexia BT on myös sellainen pankki, johon pitää kiinnittää huomiota, koska se ei noudattanut eurooppalaista lainsäädäntöä eikä antanut due diligence-raporttia, eikä mitään tutkintaa ole aloitettu. Asioita on vielä paljon avoinna ja näin ollen vetoan komission. Komission pitää jatkaa työtään tällä saralla, keskustella asioista meidän kanssamme ja toivon myös, että parlamentti voi jatkaa työtään tässä asiassa. Ja ministerille yksi kysymys. Voitteko kertoa parlamentille, ähm, ja tiedän, että käytte myös komission kanssa mielipiteiden vaihtoa, ja voitteko kertoa parlamentille, että miten te otatte tähän asiaan kantaa näihin kysymyksiin. Voimmeko saada kirjallisen vastauksen laatimaamme raporttiin? Se olisi oikein hyödyllinen tulevaa työtä silmällä pitäen. Kiitos. Ja kyllä olisi hyvä, että voisimme kuulla myös Daphne Caruanan poikia. Ja ehdottaisin, koska sinullakin, kun olisi myös kaksi minuuttia puheaikaa mission jäsenenä, niin ohjaisit nämä kaksi minuuttia pojille. Hyvä, näin tehdään, kiitos. Ja sitten jatketaan puhujalistaa koordinaattoreista vielä. Edustaja Kappel, ENF. We, uh, all the coordinators. Selvä koordinaattorit on käyty läpi ja sitten matkalle osallistuneet henkilöt. Edustaja Kasa. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia. Hyvät kollegat, haluaisin ilmaista, miten kovasti arvostan sitä ammattitaitoista, jolla tämä kertomus on laadittu. Se on selvä sisällöltään ja ne asiat, jotka täytyy käsitellä, ovat myös aivan selviä. Päähuolenaiheena on luonnollisesti se, että hallituksen korkeimmalla tasolla olevat henkilöt ovat olleet mukana rikollisessa toiminnassa ja ovat tänään edelleen virassaan. Ne, jotka loivat rahanpesu, rakenteet edelleenkin voivat toimia ja se pankki, jota käytettiin rahanpesua varten, on edelleen toiminnassa. Samalla kertomukset Maltan FIUlta joka vaatii toimenpiteitä, niihin ei kiinnitä mitään huomiota. Rankaisemattomuus on aivan järkyttävää ja Gavne Galitsia murhattiin tätä taustaa vasten. Hänen kohteensa ovat edelleen erittäin korkeassa asemassa. Pilatespankki toimii edelleen EU-ssa. Nexia BTlle annetaan edelleenkin hallituksen sopimuksia tai valtion sopimuksia. Ministeri on täällä, hän, mitä hän meille kertoo? Hän aikoo kertoa meille, että he ottivat käyttöön väärinkäytösten pal- paljastajia vasta, väärinkäytösten paljastajia suojaavia lainsäädäntöä, mutta hän ei kerro meille sitä, että sitä lainsäädäntöä ei käytetä. Hän ei kerro meille sitä, että FIUsta on tehty poliittiset panttivangit niin, että hänen kollegoitaan ei koskaan voi aseta syytä. Hän kertoo meille, että on otettu käyttöön uusi medialainsäädäntö, mutta hän ei kerro meille sitä, että Daphne Caruana Galician varat ovat jääneet jäädytetyiksi hänen oman puolueensa poliitikon toimista. Hän ei kertoo meille, että tutkimuksessa käydään Maltalla, mutta ei kerro, että pääministeri on esittänyt vetomuksen, jonka avulla estettäisiin kaikkein tärkeimpien asioiden paljastaminen. Hän pyrkii käyttämään tätä keskustelua ja näyttämään, että se olisi mukaan jonkunlainen hyökkäys Maltaa vastaamaan. Tämä on Maltan puolesta käytävä keskustelu, se tulee muistaa. Grappini, please. Kiitos ja sitten edustaja Grappini. Kiitoksia Olen kiitollinen siitä, että minulla oli mahdollisuus olla mukana Maltan valtuuskuntamatkalla. No, kollegat jo puhuivat monista asioista. No ensinnäkin tämä analyysikausi on liian lyhyt. Meidän ei pidä nyt päättää työtä tähän. Emme varmaan tavanneet kaikkia asian osapuolia. Meidän pitää nyt kunnolla varata aikaa tämän tilanteen analysointiin. Esimerkiksi emme puhuneet kaikille kansalaisyhteiskunnan edustajille tai median edustajille. Emme saaneet vastauksia kysymyksiimme esimerkiksi valtion pääsyyttäjältä. Kysyin esimerkiksi, miksi Daphne Karonan murhatutkimus kestää niin kauan, ja hän ei vastannut siihen. Ja kun tapasimme lehdistön edustajia, emme saaneet vastauksia siihen kysymykseen, Ovatko he saaneet nämä täydet raportit käyttöönsä, kun he kirjoittivat rahoitusskandaaleista? Eli monet kysymykset jäävät ilman vastausta ja meidän pitää olla varovaisia. Meidän pitää olla tasapuolisia. No, tapasimme tietysti kansalaisyhteiskunnan edustajia, tapasimme Migaldi Gullion, joka on myöskin nationalistipuolueen neuvonantaja. Eli en nyt tiedä, kuinka eettistä tämä on meidän pitää olla varovaisia näissä asioissa. Emme me voi leikkiä kansalaisten oikeuksien tai kansalaisten elämän kanssa. Toimittaja on nyt murhattu, se täytyy pitää mielessä. Kansalaisten oikeudet ilmaisunvapauteen pitäisi muotoilla paremmin ja niitä pitää kunnioittaa. Ja meidän piti tavata myöskin valtamedian edustajan, joka oli ministeri ja joka oli mukana öljykorruptioskandaalissa. Sitten puhuttiin sveitsiläisestä pankkitilistä ja niin edelleen. Eli meidän pitää sanoa kaikki nämä asiat. Meidän ei pidä ajatella nyt poliittisen kantamme näkökulmasta, vaan meidän täytyy muistaa maltalaisten turvallisuus ja maltalaisten kansalaisten oikeudet. Ja meidän pitäisi varata enemmän aikaa, jotta voimme analysoida Maltan tilannetta. Kiitos. Seuraava edustaja, kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin ensiksi kiittää edustaja Gomesia ja muita henkilöitä, jotka Maltalla olivat. Haluaisin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä. Minuakin tämän matkan löydökset järkyttivät, mutta haluaisin korostaa, että tämä ei ole mikään maatalainen ongelma, vaan tämä on eurooppalainen ongelma. Jos me emme näe tätä kokonaisuutta, niin emme pysty auttamaan myöskään Maltaa. Maltalla on hyvin synkät menettelyt käytössä ja ne täytyy selvittää ja, ja ne, niitä täytyy tutkia. Esimerkiksi pilatuspankki. Miten voimme niellä sen tosiasian, että pankilla on ainoastaan 130 tallettajaa ja samaan aikaan ihan hirveä määrä rahaa tileillä – emme voi ymmärtää tällaisia tilanteita. Ja sitten vielä kolmas asia, jonka haluan nostaa asialle, koska matkalle osallistuneet henkilöt jo sanoivat kaiken muun. Maria Ifimova, joka on siis väärinkäytösten paljastaja, ja hän, hän kertoi meille löydöksistään Skypen kautta. Ja häne, hänelle on asetettu pidätysmääräys Kyproksella muista asioista – ja en tiedä, onko tämä nyt yhteydessä siihen, että hän on paljastanut näitä väärinkäytöksiä. Minä ja Rova Gomez jo lähetimme kirjeen Kyproksen yleiselle syyttäjälle kysy- kysyäksemme tilanteesta, että minkä takia häntä kohtaan on asetettu eurooppalainen pidätysmääräys ja myös kansainvälinen sellainen. Ja sitten haluaisin rouva Karuanan Galician pojat toivottaa lämpimästi tervetulleeksi ja esittää heille syvimmät surun valittelumme. Kiitos ja nyt annan puheenvuoron valiokunnan muille jäsenille, jotka halusivat käyttää puheenvuoron. Kolme edustajaa on pyytänyt puheenvuoroa. Becker, Fajon ja Zamit. Ja nyt puhuja lista on suljettu ja edustaja Becker ja Toivottavasti voitte puhua alle kahdessa minuutissa. Yes, Chair, I will do my best. Colleague Gomez for her... Niin, teen parhaani. Kiitoksia Gomezille tästä Malta-raportoinnista. Ja johtopäätökset, joita, joita, nyt, joita voidaan tehdä, ei pelkästään niiden rahanpesuun oikeusvaltioperiaatteeseen, vaan myöskin tähän uskomattoman murha epäilty tapaukseen. Hänellähän tähän liittyy valtavasti korruptiota ja ilmeisesti myöskin poliisi ja oikeusviranomaiset suojelevat epäiltyä. Ja hallituksessa, hallituksessa harjoitetaan suoraa vallankäyttöä. No, Maltan kansalaiset eivät ansaitse tällaista tilannetta. Asiasta vastaavien hallituksen virkamiehen olisi pitänyt erota. Ja meidän täytyy tukea Maltan kansalaisia ja jatkaa tätä syytteeseen asettamista korkeimmilla tasoilla. Tähän liittyy myöskin hallituksen edustajia. Ei voida hyväksyä sitä, että rikolliset elementit vaativat jopa, että kansanedustaja David Kasa pidätetään. Hänhän on halunnut tuoda poliittista selkeyttä näihin syytöksiin, jotka liittyvät Panaman papereihin ja tähän brutaaliin murhaan. Ja kaikki viranomaiset, jotka ovat tästä vastuussa valtalla, myöskin oikeusministeri, niin voin todeta, että David Kasa saa meiltä täyden tuen ja te ette onnistu. Arvoisat Maltan kansalaiset, vastustakaa näitä ihmisiä maassanne että voitte luottaa David Kasaan ja Euroopan parlamenttiin. Kiitos. Kiitos edustaja Becker ja sitten Rova Fajon. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset Maltan valtuuskunnalle siitä, että se on luonnostanut tämän kertomuksen. Siinä on paljon tosiasioita, mutta myös monia syytöksiä, joita edelleen täytyy tutkia. Ja näin tämä kertomus ja tämän päivän keskustelut selkeästi osoittavat, että paljon työtä on edelleen tehtävänä. Se osoittaa myös sen, että tämä raportti ei heijastele vain yhtä mielipidettä. Malta nyt on kovin polarisoitunut. Päivittäin saamme uutta tietoa, johon suhtaudumme vakavasti. Ja Teemme nyt näitä suosituksemme, mutta todella hyvä riippumaton työ täytyy nyt ensinnäkin hoitaa. Ja siitä syystä on erinomaisen hyvä, että myös oikeusministeri on täällä paikalla tänään. Ja kuten ymmärsin joiltakin valtuuskunnan jäseniltä, niin vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei saatu ja jotkut puhujat olivat myös hyvin puolueellisia. Haluaisin tietää, mihin hallitus on ryhtynyt parantaakseen oikeusjärjestelmän riippumattomuutta ja millä tavalla tämä tutkimus, tuomioistuinten toiminta tapahtuu. Tutkivatko ne joitakin näistä Caruana Galician mainitsemia epäkohtia? Olen myös ilahtunut siitä, että Daphne Caruana Galician pojat ovat täällä paikalla tänään. Äskettäin olin yhdessä puolueemme sd ryhmän tilaisuudessa emännöimässä, kun he olivat paikalla. Heidän eri, panoksensa oli erittäin tärkeä. Lopuksi jatkamme epäilemättä kaikkien näiden faktojen tarkistamista ja jatkamme vuoropuheluamme tässä kysymyksessä. Please. Kiitos edustaja Fajon ja sitten edustaja Savi. Kiitos. Haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi menehtyneen toimittajan pojat, tervetuloa. Se, että teidän äitinne tapettiin niin brutaalilla tavalla, se ei ole ollut ainoastaan karmea murha, jonka tarkoituksena oli hiljentää henkilö, joka aina rohkeasti ja määrätietoisesti halusi paljastaa totuuden, vaan tuo murha oli myös hyökkäys sananvapautta kohtaan, koska Euroopassa vallitseva sananvapaus tarkoittaa sitä, että me seuraamme sitä, mitä Daphne Kalina Galicia halusi saavuttaa. Hän halusi paljastaa lahjontatapauksia, joista juuri tänään puhumme. Minä <clears throat> voin vain peräänkuuluttaa sitä, että hallituksen pitää tehdä jotakin Maltalla. Maltalla ei ole hallitus tehnyt yhtään mitään. Hallitus ei ole pistänyt tikkua ristiin niiden asioiden suhteen, jotka Maltalle matkustanut delegaatio toi esille. Maltan pääministerin vastaus oli yksinkertaisesti se, että, että hän reagoi vain sellaisiin asioihin, joita hänen omat ministerit, ministerinsä hänelle tuovat, eivätkä niihin asioihin, joita MEPit hänelle kertovat. Tämä oli todella ikävää kohtelua ja meidät sivuutettiin täysin, EU sivuutettiin täysin. Meidän tulee kaikin tavoin puolustaa sananvapautta ja lehdistön vapautta ja meidän tulee saada aikaan lainsäädäntöä, jonka avulla esimerkiksi Pilatuspankki ja Henley ja Partners-tyyppiset yritykset eivät pysty jatkamaan toimintaansa entiseen malliin. Ja pitää, pitää huolta siitä, että näihin asioihin puututaan lainsäädännöllisin keinoin. Meidän tulee todella ryhtyä välittömiin toimiin, koska kun lehdistö hiljennetään, niin siinähän hiljennetään Euroopan kansalaiset ja heidän sananvapautensa. Kiitos kollegat, todella pitäydyitte hyvin puheajoissa. Kiitos siitä. Ja nyt annan puheenvuoron ministerille. Oikeusministeri, äh, teillä on viisi minuuttia aikaa vastata näihin kysymyksiin. Ja sen jälkeen annan puheenvuoron komissiolle, koska komissiollakin oli kysymyksiä. Tänä päivänä pyytäisin komissiota puhumaan mahdollisimman lyhyesti ja vastaamaan näihin niille, sille esitettyihin kysymyksiin ihan lyhyesti. Ja edust- ministeri Bonnitsi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia, että saan olla täällä tänään keskustelemassa tästä aiheesta. No viidessä minuutissa en ehdi vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, en edes kovin suureen osaan, mutta voitte aina ottaa minun yhteyttä ja pyytää minut tulemaan tänne vastaamaan kysymyksiin, joihin haluatte vastauksia. Hallitus haluaa antaa oikean kuvan Maltasta. Ja tämä on kuva, josta tänään on puhuttu. Se ei ole oikea kuva Maltasta. Ja me haluamme käydä vuoropuhelua, jotta voimme esittää oikeanlaisen kuvan valtaista. Muutama päivä tämän kammottavan murhan jälkeen, joka järkytti kaikkia maltalaisia ja eurooppalaisia. Ja tietysti haluan osoittaa surun valitteluni Daphne Caruana Galician perheelle. Ymmärrän tämän suuttumuksen, ymmärrän miltä heistä nyt tuntuu ja miltä heistä on tuntunut viime päivinä. Tämä järkytti meitä syvästi. Ja muutama päivä tämän murhan jälkeen yksi suurimpia sanomalehtiä Maltalla teetti tutkimuksen instituutioiden toiminnasta. Ja tämän yleensä hallituksen kriittisesti suhtautuva sanomalehti, eli The Sunday Times of Malta. Ja siellä kysyttiin ihmisiltä, luotatteko armeijan, armeijaan, ja 72 prosenttia vastasi kyllä. Sitten kysyttiin, luotatteko hallitukseen, 72 prosenttia sanoi kyllä. Sitten kysyttiin, luotatteko poliisiin? 69 prosenttia sanoi kyllä. Ja sitten kysyttiin, luotatteko mediaan? 51 prosenttia sanoi kyllä. Eli tämä on kuva siitä, mitä tutkimus totesi. Eli nyt täytyy ottaa tähän raporttiin, jossa ikävä kyllä siinä ei ole ymmärretty eri instituutioiden roolia Maltalla. Tässähän puhutaan, miten instituutiot toimivat. Ja vielä pahempaa on se, että henkilöt, jotka kirjoittivat raportin, puhuivat suosituksista, jotka ovat joko epätosia tai vanhentuneita, ja sitten on kritisoitu perustuslaillisia rakenteita tai hallituksen tekemiä päätöksiä – vaikka muissa jäsenvaltioissa on samantyyppisiä järjestelmiä tai niissä on tehty samantyyppisiä päätöksiä. Hallitus on toteuttanut valtavan määrän uudistuksia, joita on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Ja me haluamme jatkaa tätä työtä päättäväisesti ja ahkerasti. Ja tätä ei riittävästi ole tuotu esiin tässä raportissa. Minulta Yksi kolleganne kysyi. Siis anteeksi, minä en keskeyttänyt ketään, enkä minä lähde minkään huutokilpailuun. Mä olen täällä vastaamassa kysymyksiinne. Silloin, kun haluatte ja missä haluatte. Me olemme avoimia avoimelle keskustelulle. Hallitus haluaa, että totuus tulee ilmi. Me haluamme esittää todellisen kuvan Maltasta Euroopan parlamentille ja toimielimille. Joku täällä kysyi, ministeri, voitko sanoa nämä vakavimmat syytökset, niin tutkitaanko niitä? No vastaus on kyllä. Maltalla meillä on järjestelmä, jossa kuka tahansa ihminen voi mennä tietojensa kanssa tuomarin eteen, ja tutkintatuomari voi sitten tutkia kaikki tiedot, jotka on saatu keneltä tahansa kansalaiselta. Ja tärkeimmät tarinat ja merkittävimmät syytökset, jotka on kirjoitettu Daphne Caruana galitsiasta, niin näitä tutkitaan nyt oikeuslaitoksessa. Ja se oli yksi vakava syytös, ja pääministeri itse pyysi, että syyttäjä tutkisi näitä syytöksiä. Eli jos sanotte, että ei ole mitään oikeusvaltiota, eikä vastuullisuutta, eikä avoimuutta valtalla niin se ei pidä paikkaansa. Kaikki, kaikkia merkittävimpiä syytöksiä nyt tutkitaan joko edellisen oppositiojohtajan tai pääministerin pyynnöstä. Ja sitten pari uudistusta, joita on toteutettu. Ajatus siitä, että hallitus ei kunnioittaisi oikeusvaltioperiaatetta, niin se on täysin väärä. Esimerkiksi poliitikkojen rikokset eivät enää vanhene. Eli jos poliitikot syyllistyvät korruptioon jossain vaiheessa, niin he saattavat joutua syytteeseen siitä koko loppuelämänsä ajan. Ja sanokaa joku toinen valtio EU-sta, jossa on samanlainen laki. Ja meillä on myöskin suojelulaki väärinkäytösten paljastajille. Ja edustaja Gomes ei nyt oikein ymmärrä, kuinka tämä lainsäädäntö toimii. No se ei varmaan ole hänen syyntään, koska tällainen lainsäädäntö on niin harvinaista Euroopassa. Tällaista väärinkäyttöjen paljastajien suojelulakeja ei varmaan ole kovin monessa jäsenvaltiossa. Mutta jotta saisi suojelua, ihmisen täytyy paljastaa jotain tietoja näin tämä mekanismi toimii. Ja jos vilpitön henkilö paljastaa tietoja, niin hän saa automaattisesti suojelua. Eli kaikki tämä puhe siitä, että hallituksen täytyy tehdä päätös, niin se ei pidä paikkansa. Ja Ferisin tapauksessa, ja täytyy sanoa, että Efemova, joka myöskin mainittiin, hänellä oli paljon varaumia hänen suhteensa. Feris haluaa tällaista suojelua, koska hän aikoo saada koskemattomuuden syytöksiltä siksi, että hän on rikkonut sääntöä, joka kieltää sen, että tällaisia tietoja julkistetaan. Ja tämä rahanpesuun liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia, ja Ferris haluaa nyt rikkoa tätä sääntöä, ja hän yrittää hyötyä tästä suojelusta toimijakseen näin. Ministeri Bonnici, minun täytyy nyt pyytää teitä lopettamaan. Diffuse. En ihan yksi minuutti enää. Eli minä kumoan tällaiset väärät tiedot, joita on levitetty, että Malta ei pyrkisi parintamaan oikeusvaltioperiaatetta. Ja meillä on sitten tällainen komitea. Yleensähän poliitikot aikaisemmin nimittivät tuomarit aikaisemmin, mutta me olemme luoneet tällaisen komitean, jossa on riippumattomia ihmisiä, esimerkiksi pääsyyttäjä. Ja se antaa neuvoja sitten sen suhteen, keitä pitäisi nimittää tuomariksi. tuomareiksi. Ja me olemme panneet täytäntöön neljännen rahanvesun vastaisen direktiivin ja pääoma vaatimusdirektiivin. Eli ei ole totta, etteikö olisi pantu täytäntöön tätä direktiiviä. Se panti täytäntöön mahdollisimman nopeasti vaalien jälkeen, koska kesäkuussa oli vaalit, ja se on nyt osa lainsäädäntöämme. Mutta yksi asia vielä on se, että täällä on vihjailtu siitä, että Malta saattaa rikkoa eurooppalaisia arvoja ja lakeja. Tämä on tällainen vihjaus, eli että tällainen riski olisi Maltalla. Ja täytyy sanoa, että sekä pääministeri että oppositiojohtaja Maltalla ovat samaa mieltä siitä, että näin ei ole. Eilen oppositiojohtaja Maltalla selkeästi totesi, että hän vastaa tällaisia väitöksiä, eli että olisi vakava riski, että Malta rikkoo oikeusvaltioperiaatetta ja eurooppalaisia arvoja. Ja hän vastustaa sitä, että artikla 7 sovellettaisiin Maltaa vastaan. Eli tässä se, mitä halusin todeta. Pyytäisin, että parlamentin jäsenet käyvät rakentavaa keskustelua. Me olemme täällä vastaamassa kysymyksiin. Me olemme täällä kertomassa siitä, mitä oikeasti tapahtuu Maltalla ja mitä teemme vahvistaaksemme oikeusvaltioperiaatetta, joka on meille tärkeä asia, ja demokratiamme perusta. Ja se on syy, miksi minun kaltaiseni ihmiset ja muu hallitus tekee kaikkensa, että Maltaista tulisi parempi paikka. Kiitos. And non-credible. I would like to please, say that to you. Please, please, keep the, the order in niin olkaa hyvä ja noudattakaa järjestystä. Sitten komissio Aristotelis Gabriliadis. Kaksi minuuttia. Pyrkikää vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee tuohon rahanpesun vastaiseen direktiiviin, niin sehän asetettiin täytäntöön joulukuussa 2017, joten transponointi ja täytäntöönpano ovat eri asioita joten se on vasta siis transponoitu, siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, mutta ei vielä täytäntöön pantu. Ja komissio seuraa täytäntöönpanoa hyvin tarkasti. Sitten edustaja Intervelt kysyi investointijärjestelmästä ja kansalaisuusjärjestelmästä. Eli tässä seuraamme hyvin tarkkaan tätä, että kansainvälisille investoijille annetaan kansalaisuus. EU-laki vaatii, että jos investointejan vastalahjaksi annetaan kansalaisuus, niin silloin pitää kansalaisuuden perusteena olla vahva suhde hakijan ja maan välillä. EU ja komissio ovat päässeet yksimielisyyteen tästä investointijärjestelmästä vuonna 2014 ja tässä pyydettiin Maltaa osoittamaan, että henkilöt todella asuvat tosiasiallisesti Maltalla ja heillä on tiiviit suhde, suhteet Maltaan ennen kuin he saavat kansalaisuuden. Mitä tulee korruptioon, niin on totta, että korruptiovuosikertomus ei enää ole olemassa, mutta on myös totta, että ensimmäistä kertaa tänä vuonna hyvin tarkkaan valvomme korruptiota Maltaan maaraportissa, kun eurooppalaisen talouden ohjausjakson raporttia tehdään. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi antaisin puheenvuoron äh, Daphne Caruana Galician pojille. Ja olette lämpimästi tervetulleita tosiaan tänne ja voitte puhua nyt kahden minuutin ajan. Very much, Madam Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Meillä on suuri kunnia saada puhua täällä. Emme odottaneet, että näin kävisi. Pelin ja minä tulimme tänään paikalle vain osoittaaksemme tukea sille työlle, jota teet saada perusoikeutemme, Olemme esittäneet oikeuskanteen valtan oikeusistuimiin ja hallitus taistelee sitä vastaan. Meille on kuitenkin kysymys muustakin kuin siitä, että tutkitaan äitimme murhaa. Se on tietysti kaikkein kiireellisin näkökohta, sillä me, meidän päivittäinen pelkomme on se, että todistusaineistoja voi hävitä. Henkilöt, jotka vievät tätä eteenpäin, on henkilö, jota äitimme tutki. Oikeusministeri on henkilö, jota äitimme tutki. Meidän on hyvin vaikea luottaa maamme instituutioihin, kun ne henkilöt, joita äitimme tutki erittäin vakavista rikoksista, ovat edelleen. Äitimme työskenteli ei häviä. Eikä unohdu. Ja se työ, jota teemme Euroopan parlamentissa, on työ, joka keventää taakkaa harteillamme. Teidän kertomus. Ja se on asia, jota nyt enää kukaan ei voi kieltää. Äitimme on kuollut, mutta hänen työnsä ainakin teidän työnne kautta jatkuu. Jos te lopetatte työskentelemme, me emme. Me jatkamme, mutta silloin se on paljon vaikeampaa. Viestimme teille siis siitä syystä on se, se on aivan yhdentekevää vaan meillä on väärät edustat maassamme tällä hetkellä ainakin poliittisten puolueiden johdossa. Joten meille kysymys on siitä, josta on tullut Schengen-alueen takaportti. Mitä todellisia passitarkastuksia tehdä? Jos tehtäisiin, miten vaik- mahdollista selittää, että eurooppalaisen hankkeen integriteettiä. Emme ole asiantuntijoita Euroopan parlamentin työssä. Emme tiedä, mitä työkaluja teillä on käytössämme. Emme ole tutkijoita ja te ette ole tutkijoita, mutta luotte paljon painetta. Ja mitä enemmän painetta luodaan, sitä enemmän hallitus on vastuussa, sitä enemmän komissio on vastuuvelvollinen. Se voi johtaa yllättäviin lopputuloksiin. Rohkaisemme siis teitä olemaan lu- Te olette kaikki miltei asiantuntijoita nyt siinä, niissä ongelmissa, joita Maltalla tällä hetkellä on edessään, mutta sanoisin sen, että oikeuslaitoksen raportit vuodettiin julkisuuteen vasta sen jälkeen, kun poliisi ei suostunut toimimaan. Tämä on tärkeää ottaa huomioon silloin, kun... Thank you. Our thoughts and prayers. Kiitos meidän. Ministeri Bonici on valmis käymään läpi näitä kysymyksiä, jotka tulivat esille. Ja kaikki ei edes tullut esille, mutta niitä pitää selvittää. Eli ehdottomasti haluamme... Ja olemme pyytäneet myöskin oikeusministeriä tulemaan Brysseliin. Ja olemme pyytäneet asiakirjoja German Beckenhaan heitä, niin heit, sekin on kutsuttu tänne ja me jatkamme tätä työtä. Ja myöskin haluaisin todeta, että ainoa fakta, jonka saan kävimme siellä 31. marraskuuta ja ensimmäinen tammikuuta sitten tämä pantiin täytän? Kolme jo 15 minuuttia aikataulustamme jäljessä. Kiitos yhteistyöstä. Ähm, edustaj vieraamme Gostel ja Rova Langbak. Olkaa hyvä ja tulkaa tänne virastoista. jatkaa kokoustamme. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä ja lähtekää salista, jos ette aio jäädä kuuntelemaan keskustelua. So, uh, for the... väärinkäytön seurantakeskuksen johtaja ja Virginia Langback, joka on Euroopan tasa-arvoinstituutin johtaja. Kuten tiedätte, oikeus- ja sisäasioiden parissa työskentelevät EU-virastot ovat perustaneet verkoston, koska niillä on yhteiset intressit. Vuoden 2017 vuosikoista herra Gostel esittelee yhteenveron viime vuoden äh, saavutuksista. Ja sitten annan vielä Rouva Langpakille puheenvuoron siitä, että miten virastojen yhteistyötä voitaisiin edistää tänä vuonna, kuten prioriteetiksi on siihen ottaa osaa. Toivotan heidät tervetulleeksi. Nyt annan herra Gustelille puheenvuoron. Olkaa hyvä ja puhukaa lyhyesti. Seitsemän minuuttia. Kiitos. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Minulle on suuri ilo ja kunnia esitellä teille oikeus- ja sisäasioiden virastojen verkoston vuosikertomuksen vuodelta 2017. Oli hienoa toimia tämän verkoston puheenjohtajana viime vuonna. Minähän tulen EMCDDAsta ja on tärkeää todeta, että verkosto on olemassa sen takia, että nimenomaan tällä alalla tarvitaan käytännön yhteistyötä. On tärkeää toimia yhdessä. Mekin olemme tässä olleet hyvin aktiivisia. Puheenjohtajan johtajan rooli tarkoittaa sitä, että edistetään yhteistyötä ja otetaan esille rajat ylittäviä aiheita, jotka kaikkia virastoja koskettavat. Aluksi haluaisin kertoa teille tämän verkoston virastojen johtajilta, niin on hienoa, että tämä valiokunta Euroopan parlamentissa seuraa tarkoin oikeus- ja sisäasioiden verkoston toimintaa takaa, että sille osoitetaan tarvittavat resurssit, jotta virastot voivat vastata niille asetettuihin odotuksiin. Ja on selvää, että että virastot pitää ottaa huomioon myös, kun hahmotellaan tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä. Tämä on varsin tärkeää varsinkin nyt Brexitin jälkeisessä tilanteessa, että virastoille pystytään ohjaamaan tarpeeksi rahoitusta, erityisesti kun kyse on näistä oikeus- ja sisäasioiden virastoista, koska nämä asiat nimenomaan ovat erityisen ajankohtaisia. Kerron näistä kohta lisää. Ja toiseksi täytyy muistaa, että kaikkien virastojen kohdalla yksi haaste yhdessä Euroopan komission kanssa on se, että miten voidaan parantaa yhteen toimivuutta ja tietojen vaihtoa asianosaisten tahojen välillä. Ja tietysti tässä pitää ottaa huomioon kaikki tietosuojaan liittyvät asiat, muun muassa kun kyse on henkilötietojen suojasta. On myös selvää, että, että työtä on vielä tehtävänä ja tietysti monia teknisiä saavutuksiakin saavutettiin viime vuonna yhdessä muiden virastojen kanssa. Sitten kolmas asia, joka on tällainen rajat ylittävä luonteeltaan, on se, että jotta me voimme ottaa kantaa uusiin kehityskulkuihin esimerkiksi maahanmuuton kohdalla ja, ja miten tutkimme ma- mahdollisimman hyvin ulkoisia ja sisäisiä uhkia EU:ssa ja varsinkin nämä ulkoisetkin uhat ovat tulleet entistä tärkeimmiksi viime aikoina. Niin tästä syystä virastot ovat järjestäneet vastikään kokouksen, johon osallistuivat kansainvälisen yhteistyön johtajat ja sitten pohdittiin, miten nämä virastot voisivat keskenään tehdä ulkosuhteisiinsa liittyvää yhteistyötä entistä tiiviimmin. Tässä minun pääviestini ja sitten kertoisin vielä ihan tuoreita tietoja näistä rajat ylittää tiiviimmin. Tässä minun pääviestini ja sitten kertoisin vielä ihan tuoreita tietoja näistä rajat ylittävistä operatiivisista asioista, joiden parissa me työskentelemme. Esimerkiksi tämä verkkorikollisuus ja sitten jakaa, on selvää, että lainsäädäntöpuitteistoa täytyy vielä sopeuttaa vastaamaan digiajan tarpeita. Esimerkiksi kun EU ja kansallisen tason virastot yhdessä torjuvat verkkorikollisuutta. Verkkorikollisuushan on jo määritelmän mukaan rajat ylittävää luonteeltaan, niin ratkoja vaikka tietysti edistystäkin on saavutettu ja virastot mielellään tarjoavat tarvittavaa teknistä asiantuntemusta lainsäätäjille tässä asiassa, jotta voidaan pohtia millä keinoin ähm, tämä rajat ylittävä työ saataisiin vielä paremmin vauhtiin. Ja on se muistaa, että tässä täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien hallinnon tasojen kanssa ja on tärkeää, että myös lainsäädäntöviranomaisilla jäsenvaltioilla on käytössään tarvittavat työkalut torjua verkkorikollisuutta. Ja sitten on tärkeää edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja kumppanuutta komission kanssa. Ja sitten äh, täytyy teknistä yhteistyötä tehdä vielä paljon enemmän. Ja sitten uudet, uusi koulutus ja, ja moniammatillinen koulutus. Tämä on myös tärkeää. Me olemme lisänneet tätä taustaa vasten todettakoon, että meillä on suuria haasteita, nimittäin uusia ihmisiä täytyy koko ajan kouluttaa ja kouluttaa lisää, ei ainoastaan työkalujen ja metodologian käyttöön, vaan myös tarvitsemme tarvittavat työkalut, jotta työ voidaan tehdä. Ja sitten vielä yksi asia on se uuden raporttimme, joka viime vuonna tehtiin yhdessä Europolin kanssa. Se on tuosta verkon pimeästä puolesta Darknetista ja siinä on kattava analyysi siitä, miten yksi tällainen darknet, mikä sen elinkaari oli. Sehän sitten muton saralla esimerkiksi on paljonkin kiinnostavia aloitteita. Viime vuonna Frontexin kanssa käynnisteltiin yhteistyötä. Frontexin kanssa rakennetaan maahanmuuton työkalupakkia, pyritään havaitsemaan puutteet esimerkiksi tietojenvaihdon alalla ja sitten EMCDDA tutkia entistä paremmin. Ja tietysti tässä pitää tehdä ihan kenttätyötä, pitää mennä pakolaisleireille ja näin. Ja me tietysti teemme, mutta usein EMCDDA ei ole näissä kenttäryhmissä mukana, koska me emme suoranaisesti ole maahanmuuton työssä pari työssä oleva asia, mutta meillä on velvollisuus hoitaa ja huolehtia EU-kansalaisten turvallisuudesta. Ja tämä huolenpitovelvoite tarkoittaa sitä, että sitä pitäisi laajentaa myös virastojen koko henkilökuntaan. No niin, minun täytyy ihan kohta lopettaa tämä esitykseni. Ja vielä yksi kohta. Tardeja vaikkapa tartunta- tai tautien havaitsemiseen, niiden valvontaan ja tutkimukseen ja hoitoon. Meillä on sisäisiä ohjeistuksia, mutta näitä ei välttämättä ole saatavilla tuolla sitten maahanmuuton selvittelykeskuksissa tai pakolaisleireillä, joissa sitten virastojenkin työnträstä ja sijainnista ne löytyvät kaikki tästä raportista. Ja sitten tässä vielä kuva meidän kaikista johtajistamme koko verkostossa. Ja tässä myös oikeus- ja sisäasioiden pääjohtaja oli paikalla. Ja neuvoston edustaja oli paikalla kuin myös parlamentin, ja tämä tiivis yhteistyö osoittaa, että verkosto on saavuttanut kypsyytensä ja se todellakin keskittyy kaikista tärkeimpiin asioihin ja konkreettisiin tehtäviin, jotka virastojen toimivaltuuksiin kuuluvat, ja näin ollen osaltamme parannamme Euroopan kansalaisten elämää. Ja on hyvin miellyttävää antaa tämä puheenjohtajuus nyt eteenpäin Virginia Langbakalle. Hän on EUn tasa-arvoinstituutin johtaja. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Rova Langbak äh, energiallaan ja asiantuntemuksellaan veisi tätä työtä hyvin eteenpäin ja hän varmasti jatkaa myös oman asiansa esillä pitämistä, joka on hyvin keskeinen ja ajankohtainen. Kiitos herra Kustel, kiitos tästä esityksestä. Kiitos, että pitäydyitte aikataulussa ja olette tehneet hyvä, hyvin tärkeää työtä. Viime vuoden aikana toimiessani verkoston puheenjohtajana nyt annan puheenvuoron Rova Langpakille. Olkaa hyvä ja pyydän edelleen, että pitäydytte se just ask. Kiitoksia. Haluaisin teitä pohtimaan, haluaisin, että pohtisitte tätä viimeistä kysymystä, joka täällä osoitettiin. Kun puhutaan tasa-arvosta, niin viime kokouksessa nähtiin myös se, että jos nyt katsotaan näitä eh, virastojen pääjohtajia, minä olen ainoa no-, nainen. Nähdään, miten paljon meidän työtä me tarvitaan. Ehkä myös Libe-valiokunnassa kannattaisi asiasta keskustella. Niin kohta meitä on kaksi. Eli muutama sana siitä, mitä me tuomme mukana me näiden yhdeksän viraston työhön, mutta kuten tiedän, että me olemme ainoa virasto, näistä yhdeksästä, joka ei kuulu Liben, vaan FEM-valiokunnan alaisuuteen. Ja tämä siksi osoittaa, että se, että me olemme mukana tässä verkostossa, tuo meille uusia näkökohtia ja FEM-valiokunta näin valvoi sitä, mitä teemme. No täällä Leksi kertoo myös siitä, mitä virastot ovat tehneet. Ja luonnollisestikin ajatuksena on se, että pyrimme samanaikaiseksi lisäarvoa. Ei pelkästään parlamentille, vaan myös komissiolle ja käyttäjille varsinkin, erityisesti kansalaisille. Se, että keskitytään erityisesti näihin virastoihin, niiden tehtävänä on varsinkin tarkastella sitä, millä tavalla työ turvallisuuden parissa sujuu. Ja mehän erityisesti keskitymme siihen, että tuemme Euroopan unionin työtä sisällä. Eli luonnollisestikaan me emme kykene tukenemaan näitä muita virastoja niin paljon maahanmuuton ja turvallisuuskysymysten parissa, mutta me kaikkia jatkamme sen työn parissa, joka on jo aloitettu, jonka virastot jo mainitsivat. Ja teemme työtä, koska me olemme hyvin pieniä koltamme, eli muut kollegat ovat olleet sitä mieltä, että se voi jatkaa näiden koulutustoimintojen koordinointia ja me keskitymme kotiväkivaltaan, naisiin kohdistuvan väkivaltaan ja tämä on uusi osa meidän puoleltamme. Frontex sitten jatkaa työtä rajavalvonnan puitteissa, turvallisuuden puitteissa, joka on edelleen tärkeä kysymys ja joka on edelleenkin tärkeä osa Euroopan unionia ja tietojärjestelmien yhteensopivuutta joka täällä mainittiin. Eli me jatkamme kyllä. Mutta mitä me sitten tuomme uutta? Olen varma, että Libe-valiokunnalle tämä on, on erittäin mielenkiintoista nähdä tämä. Joten ensinnäkin se, mistä olemme nyt, mitä nämä erot ovat, millä tavalla he nämä vaikuttavat eri tavalla erot, jotka löytyvät Euroopan unionin politiikasta, jotta voitaisiin tehokkaasti täytäntöönpanna toimenpiteitä, ei siis yleisesti pelkästään, vaan niin, että katsotaan, millä tavalla nämä vaikuttavat eri politiikan aloihin. Olemme nyt siis sopineet siitä, että jokainen sukupuolitilastot ovat, näiden nimittäin välillä on eroja, kun tehdään tilastoja sukupuolen perusteella ja sitten tehdään muita tilastoja. Tämä on niin kuin yhteistä koulutusta meille ja katsomme sitä, millä tavalla tietyillä aloilla voimme toimia ja pyrimme osoittamaan teille sen, miten tämän vuoden loppuun mennessä – nämä yhteiset alueet. Yhteisenä alueena on tällainen digitalisointi. Sehän ei pelkästään ole prioriteetti Bulgarian puheenjohtajakaudella, se on, ja myös Itävalta, Itävalta tekee siitä tärkeän asian. Se haluaa työstää tätä asiaa sukupuolen näkökulmasta katsoen. Ja siitä syystä on erittäin tärkeää nähdä sen tarjoamaan teille pienen näkymän tähän. Ja varmasti teillä ei ollut aikaa, mutta haluaisin ylpeänä todeta sen, että kaikki direktiivimme, mukaan lukien Aleksin, nämä ovat kaikki sellaisia, joista olemme silloin, kun meillä oli koko... Okei. Okay. Repet, sperkaukumta. No niin, eli nyt kolmatta kertaa. Toivottavasti kaikki nyt pystyvät kuuntelemaan tulkkausta. Eli on hyvä, että käydään tätä keskustelua tai tietojen vaihtoa, Ja on hyvä, että meillä on sekä miehiä että naisia täällä. Te kumpikin kerroitte asioista, joita käsittelette. Ensinnäkin se, mitä mainitsitte uusista välineistä rikosten torjunnassa. Eli meidän pitää löytää uusia välineitä, jotta voimme havaita verkkorikoksia – ja te puhuitte yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä. Se on ihan hyvä, mutta se ei kuitenkaan riitä. Onko teillä mielessä joitain muita toimia? Oletteko suunnittelemassa jotain muuta, muita välineitä, jotta voitaisiin havaita kyberrikollisuutta? Ja puhuitte myöskin työterveydestä ja sisäisistä standardeista. Onko meillä oikeat välineet joka paikassa, jotta voimme tutkia ja mitata näitä ilmiöitä? koska tärkeää on se, että ei ole pelkästään sääntöjä, vaan pitää olla myöskin oikeat välineet. Ja mitä tulee sukupuolten väliseen tasa-arvoon, niin olen samaa mieltä jo ennen kuin te puhutte tästä, niin olin huomannut, että täällä nyt valokuvassa ei ollut kovin paljon tasa-arvoa. Olen aina tukenut tasa-arvoa kaikkialla ja uskon, että siihen liittyy aina lisäarvoa. Ja antropologisesti katsottuna naisilla on tiettyjä synnynnäisiä ominaisuuksia ja uskon, että he selviytyvät mistä tahansa työstä ja meidän pitää kiinnittää huomiota myöskin tasa-arvoon, jotta saamme aikaan enemmän lisäarvoa. Eli toivottavasti ryhmässä on enemmän kuin kaksi naista ja on hyvä, että puhutte siitä, että teette yhteistyötä kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa, koska silloin voimme kertoa kansalaisillemme jäsenvaltiossa kaikesta, mitä tehdään, ja se sitten edistää Euroopan mielisyyttä. Kiitos. Kiitos ja edustaja Buoni. Kiitos. Todella tärkeää, että virastojen välinen yhteistyö toimii. Nämä puutteet on havaittu ja niiden eteen tehdään jotain tulevina vuosina ja tänä vuonna kaikki esittämänne asiat ovat todella tärkeitä ja on selvää, että tässä Libia-valiokunnassakin meidän täytyy asiaa pitää esillä kuntaan. Ja hyvä, että puhuitte näistä moniulotteisista ulotteisista toimi, toimista ja toimenpiteistä. Ja minulla on kolme kommenttia, jotka on ensisijaisesti osoitettu EMCDDAlle, koska näiden aiheiden parissa olen tehnyt enemmän töitä. Ensiksi liittyen uuden teknologian niin digitaalisin keinoin analysoida huumeiden liikkeitä. Me tiedämme, että, että nämä pimeät verkot ovat todella vaarallisia ja niihin täytyy todella pureutua. Hyvä niin. Ja toinen kommenttini liittyy kysymyksiin huumeista tai huumeiden käytöstä esille ei, ei tarkoitus ole mitenkään sulkea rajoja, vaan meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on asianmukaiset politiikat ja toimenpiteet käytössä, äh, kun näitä maahanmuuttajia tulee. On hyvä, että tilannetta analysoidaan, koska tämähän vaikuttaa suuresti myös maahanmuuttajien ja pakolaisten terveyteen. Kolmas kommentti, niin tämähän liittyy siis äh, uusien psykotrooppisten aineiden varhaisvaroitusjärjestelmään. Voisitteko ihan lyhyesti kertoa, miten valmistelutyöt etenevät? Kiitos. Kiitos ja sitten vielä edustaja Head. Tack så mycket och tack för... Er. Kiitoksia. Kiitoksia erinomaisesta esityksestä, vaikka teillä nyt ei ollut niin paljon aikaa käytettävissänne. Halusin mainita asian, joka liittyy tähän Darknetin, kuten kollegakin teki, koska työskentelen näiden asioiden parissa aika paljon. Ja näin minun ei tarvitse niin paljon tätä käsitellä, vaan voi siirtyä suoraan tasa-arvokysymykseen, joka on niin äärettömän tärkeä. Aivan kuten täällä todettiin, emme voi pelkästään työstää tätä asiaa tasa-arvovaliokunnassa, vaan tasa-arvoa täytyy olla kaikissa valiokunnissa. Olen täällä ollut miltei 14 vuotta ja miltei koko tuon ajan olen taistellut sen puolesta, että tasa-arvokysymys hoitaan mukaan kaikkiin valiokuntiin, varsinkin sen jälkeen, kun Lissabon sopimus tuli voimaan. Näin voidaan saada sen kaltaista lainsäädäntöä, se otetaan huomioon. Tasa-arvokysymykset ovat näiden vuosien aikana olleet enemmän pinnalla tai vähemmän. Ja nyt tällä hetkellä ollaan jumissa ja mennään usein takapakkiakin. Kollega Grappini hän totesi, että pitäisi saada enemmän naisia näihin paikkoihin. Se ei ole niin hirvittävän helppoa. Kyllä kaikki naiset tätä haluavat, mutta niin kauan kuin miehet eivät päästä naisia näille paikoille, niin se on edelleen suuri ongelma. Siitä syystä meidän täytyy todella huolehtia siitä, että vaaditaan voimakkaammin sitä, että naisten tulee saada korkeampia äh, paikkoja haltuunsa. Äh, ehkäpä kiintiöajattelukin pitäisi olla tämänkaltaisissa korkeissa paikoissa olemassa. Näin kysymykseni on se, että mehän otimme täällä sukupuolitilastot esille ja todettiin, että sitä tulee katsoa nimenomaan kaikilla näillä aloilla, sillä se on nimenomaan hyvä, erityisen äärimmäisen hyvä asia. Thank you, Mrs. Head. Rouva Langback puhuu ensiksi. Olkaa hyvä. Niin, ja sitä, miten voidaan torjua häirintää, mukaan lukien seksuaalista häirintää. Se, mitä me teemme ja josta olemme jo keskustelleetkin kaikkien EU-virastojen kanssa, koska tämä on se ala, jossa voimme tehdä yhteistyötä. Me EUn eliminä noudatamme tätä sovittua puitteistoa säännöistä ja menettelytavoista, mutta se, mitä me aiomme tehdä, on, ovat tällaiset pehmeät toimenpiteet. Meillä on esimerkiksi tällainen menettelytapa luottamuksellisille neuvonantajille tai tukihenkilöille. Tällaiset on olemassa, mutta me tietysti olemme hyvin herkistyneitä näillä kysymyksillä, koska olemme juuri tasa-arvoinstituutti. Me annamme hyvin syvällistä koulutusta meidän tukihenkilöillemme, jotta todella varmistamme, että esimerkiksi tieto kulkee tukihenkilöiden välillä, että voidaan jakaa tietoa ja sitten esimerkiksi voidaan pohtia sitä, että miten henkilöresurssit rakennetaan. Jos ajatellaan vaikkapa, vaikkapa näistä epä suhteista, miesten ja naisten välisestä suhteesta tai määrien suhteista organisaatioissa, että stereotypiat vaikuttavat esimerkiksi etenemiseen uralla, ylennyksiin ja sellaisiin. Kaikkiin tällaisiin asioihin puututaan. Ollaan nyt oikealla tiellä. Ja raportista voitte sitten nähdä kaikki toiminnat, joista en nyt lähde kertomaan sen enempää. Ja sitten Bonin kysymys. Toinen kysymys liittyi maahanmuuttajien ja pakolaisten huumeiden käyttöön. No 28. marraskuuta, kun on 45, lähes 50 maata, ja siellä käydään aluekohtaista keskustelua maahanmuutosta ja terveydestä. Eli jotkut... Koneellisen tai äänestysmenettelyn kello 11. Meillä on muutama minuutin tauko tässä. morning, colleagues. Let's uh, continue. No niin, hyvää huomenta, kollegat. Jatketaanpa tämän päivän kokoustamme äänestysten parissa. Ensiksi meillä on asia, joka kuuluu yksinkertaistettuun menettelyyn. Libevaliokunta on siis 11. ensimmäistä pidetyssä kokouksessa päättäneet, päättänyt, ja tämän pitäisi koskea siis automaattista tietojenvaihtoa tietorekisteristä Portugalissa. Prymin päätös, sen mukaan neuvoston on tarkoitus ottaa käyttöön täytäntöönpanopäätös, automaattinen tietojenvaihto Portugalissa. Eli tämä pitäisi hoitaa yksinkertaistetun menettelyn kautta Korao saa ensimmäisenä puheenvuoron. Hänet nimettiin esittelijäksi. Olkaa hyvä. Sì, grazie, Presidente. Velocemente. Kiitoksia ihan pikaisesti. Eli tällä tavalla neuvosto vahvistaa Prymin päätöksen ja tämä liittyy yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä terrorismin torjunnassa. Ja kyse on siitä, että Portugali voi toimittaa henkilötietoja automaattisesti ja myöskin esimerkiksi autojen rekisteritietoja. Ja Portugali on siirtänyt lainsäädäntöön nämä säännöt, jotka liittyvät nimenomaan Prymin säädöksiin. Viime vuonna parlamentti sai pyynnön, johon oli kolme kukataikkaa vastata, ja Liben koordinaattorit päättivät toimia ainoastaan englanniksi ja käyttää yksinkertaistettua menettelyä artiklan 50 mukaisesti työjärjestyksestä, jotta voimme sitten äänestää tästä helmikuun täysistunnossa. Ja suosittelen, että parlamentti tukee tätä automaattista tietojenvaihtoa Euroopassa Prymin päätösten mukaisesti. Kiitos. Taisin, että tämä hyväksytään ilman tarkistuksia. Vastustaako kukaan? Jollei niin silloin tämä ehdotettu menettely on hyväksytty. Kiitoksia. Ja nyt siirrytään äänestämään keskitetyn järjestelmän luomisesta jäsenvaltioiden tunnistamisekotusjärjestelmää. Haluaisin kysyä, haluaako esittelijä Dalton käyttää puheenvuoron? Ihan lyhyesti tiedän, että kaikki haluavat saada nämä äänestykset läpi. Äh, haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Tässä on tehty hyvää yhteistyötä. Kaikki ryhmät ovat vähän liikkuneet alkuperäisistä kannoistaan ja nyt on saatu aikaan hyvä kompromissipaketti. Kiitos hyvin tehdystä työstä ja mielelläni tästä äänestän. Thank you, Mr. Dalton. Now let's... Kiitoksia, edustaja Dalton. Näin ryhdytään äänestämään. Ensinnäkin tarkistus 47 äänestys on alkanut. Sähköinen äänestys, olkaa hyvät. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. It's adopted. Sorry. It's rejected. Hylätty. Tarkistus 117 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Toimiiko? Satakahdeksantoista äänestys on alkanut. Päättynyt. 119 äänestys on alkanut. Päättynyt hylätty. Kompromissi 10. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 121. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 122. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 127 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 16 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi yksi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 17. Äänestys on alkanut. Hylätty. 134. Äänestys on alkanut. Päättynyt. hylätty. 135 äänestys alkoi. Satakolmekymmentäkuusi äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kahdeksantoista äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 137 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 138 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 139 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 140. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 141, 142, 143 ovat identtisiä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 144-145 äänestys on alkanut. Hyväksytty. Näin mennään kompromissiin kaksi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 153 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 21. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 155. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. anteeksi, siis hylätty, korjaa puheenjohtaja. Eli 166 äänestys on alkanut. Satakuusikymmentäseitsemän sittenkin, eli yhdessä 166 kanssa. Yksi liikaa EPPstä äänestämässä. Nyt voitte jälleen äänestää. 166-167 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Satakuusikymmentäyhdeksän äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 172 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 178. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 25. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys on alkanut. Päättynyt Hyväksytty. 185. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 186 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 187 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. sata äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 193. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 194. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Ja näin päästään tarkistuksen 199 ja 200. no ovat identtiset. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 201. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 202 203 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 204-205 identtiset äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 206-207 yhdessä äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 208 209 identtiset. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 210 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 211 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 212. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. kolmetoista Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 214 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 6b. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 6c. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 6D. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 234. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 235 äänestys on alkanut. Hylätty. 236. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 29. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 237 äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty. kahdeksan on kielellinen muutos. Siitä ei äänestetä 239 seuraavaksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 240 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 241 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 243 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 30 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 244 äänestys on alkanut. Se on päättynyt. Hyväksytty. 245 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 31 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 246 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 247 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 254. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 38. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 262 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 263, 264. Ne ovat identtisiä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 265. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 39. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 266. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 267 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 268 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 269 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 270 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty anteeksi siis hyväksytty, korjaa puheenjohtaja. 271 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 272 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 273 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 274 ja 40, ne ovat identtiset. Äänestän niistä yhdessä. Äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. Kompromissi 7, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 282. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 283. Äänestys on alkanut. Hyväksytty. 284. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 43. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 285. Äänestys on alkanut. Päättynyt Hyväksytty. 286. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kaksi kahdeksan kahdeksan äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. yhdeksän äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 291. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 290 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 292, 293 yhdessä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Näin mennään 44. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 294 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 295 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 296. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 297. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 298. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 300. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 301. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 302. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 303. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Budjetti kakkonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 306. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 309. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Budjetti kolmonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Budjetti nelonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Budjetti vitonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Budjetti kutonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 310. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 311. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Budjetti seitsemän Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 312. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 313. Äänestys alkaa. Ensimmäisen äänestämme kummastakin osasta yhdessä. Eli 313 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 314 ja budjetti 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 315. Puolest, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 316. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 319. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kappaleet Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 49. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 52, äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 57. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 6, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 59, äänestys alkaa. Päättyy Hylätty. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 62. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 61, 63. Äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Tarkistus 86. Äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Hylätty. Tarkistus 88. Äänestys alkaa. Päättyy. Tyy. Hylätty. Tarkistus 92. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 93. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 103 ja 104. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 105. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Tarkistus 106. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 107. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 108. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 109. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 111. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Sitten tarkistus 112. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 113. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa päättyy, hylätty. Tarkistus 114, äänestys alkaa, päättyy, hylätty. Tarkistus 115 ja 116 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme päätöksestä lähteä neuvotteluihin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja seuraavaksi älykkäät liikennejärjestelmät. Grappinion valmistelija, onko teillä jotain sanottavaa? No, okei. Okay. Ei ollut, eli kiitoksia. Ensin kompromissi ykkönen. Äänestys alkaa. Onko teillä jotain sanottavaa? Okei. Okay. <laughs> Ei ollut, eli kiitoksia. Ensin kompromissi ykkönen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistaja toista. Eli tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17. Hyväksytty. Sitten tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Päättyy. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Niin. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Eli kiitos kollegat yhteistyöstänne. Kudrytskais So we could continue. I will ask uh, my dear colleagues to leave. No niin, hyvät kollegat, lähtekää salista, jos haluatte niin tehdä. Voitte jäädäkin tänne, mutta istuutukaa aloillenne. Haluaisimme nyt jatkaa keskustelua, koska esittelijä on paikalla. vuoden 2016 vuosikertomus EUn taloudellisten etujen suojelemisesta, petosten torjunta. Voisitteko ystävällisesti istuutua aloillenne? 27.7. Olaf julkaisi vuosikertomuksensa EUn taloudellisten etujen suojasta ja petosten torjunnasta tässä esitetään toimenpiteitä, jotka jäsenvaltiot ja komissio ovat hyväksyneet budjettivaliokunta lähinnä rikoslakiin liittyvissä asioissa tällä, het- tällä kertaa. Edustaja Kudritska on tässä esittelijänä, joten annan hänelle saman tien puheenvuoron. Ennen kuin aloitamme keskustelun, niin, niin voisitteko ystävällisesti jatkaa keskustelua? Kiitos. No niin, Barbara, ole hyvä. Floor is yours. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tämä on lausunto tuohon mietintöluonnokseen, joka liittyy siis kont- komissio esitti oman vuosikertomuksensa jo viime heinäkuussa. Ja tämä voisi olla hyvä lisä tuohon lopulliseen päätöslauselmaan ja ylipäätään keskusteluun tästä tärkeästä aiheesta. Ja esittelijänä on minusta tässä pitää tehdä selvä ero Olafin, Eurojustin ja EPPON toimivaltuuksien välille, jotta toimivaltuudet missä todetaan. Ja EPPON ää, täytyy parlamentaarikoina on se, että valvomme tämän riippumattomuuden toteutumista. Ja sen takia kehotan parlamenttia osallistumaan tiivi ei enää julkaise EUn lahjona vastaista raporttia, nimittäin alun perinhän luvattiin, että joka toinen vuosi tällainen kertomus julkaistaisiin. Minusta korruption vastaiset toiminta tai muu eivät vielä riitä. Minusta se, että tätä kertomusta ei enää anneta merkitystä. Ja anteeksi Alviin ja mui, Alviin liittyvät petokset ovat hyvin, että voivat jatkuvasti jatkua, joka sitten uhkaa EUn taloudellisia etuja. Joka vuosi Äh, rajat ylittävät vasta 12. helmikuuta mennessä. Uh, now I give the floor to Mrs. Kinichi, the shadow rapporteur. Kiitos ja sitten varjoesittelijä edustaja Kinichi. Ja puheenjohtaja ja kiitoksia kollega Kudritskalle tämän lausunnon laatimisesta. Itse olin, jotta meillä on selkeämpi käsitys tilanteesta, kun torjumme petoksia, joista koituu haittaa veronmaksajille. No, tämä on nyt hyvä lähtökohta, koska tässä on katsottu monia tärkeitä kohtia, jotka liittyvät petosten torjuntaan EU-ssa. Ja, ja sitten asetus, joka liittyy Euroopan syyttäjävirastoon. Eli vihdoinkin EU-ssa on rikosoikeudellisia sääntöjä, joilla torjutaan ALV-rikoksia. Ja Tämä on sitten ensimmäinen elin, joka vuotio. No tietysti toivoisin, että keskitytään siihen, mikä, mitä nyt on jo voimassa, mutta ikävä kyllä syyttäjän virasto tällä hetkellä ei ole saanut yksimielisyyttä neuvostossa. Voisin kiittää Kutritskaa siitä, että hän korosti sitä, että syyttäjän viraston täytyy miettiä selkeitä yhteistyösääntöjä muiden organismien, kuten Eurojustin ja Olafin kanssa, ja erityisesti myöskin Euroopan parlamentin kanssa. Niin meillä pitää olla hyvää yhteistyötä toimielinten välillä, ja meillä pitää olla paremmin käytössä resurssit, ja meidän täytyy todellakin tehdä yhteistyötä. Eli Euroopan tasolla meillä on tällä hetkellä välineitä, joilla kunnolla pystymme, teemme hyvää yhteistyötä ja varmasti valiokunnassamme tämän työn kautta, ja minäkin laadin tähän muutamia tarkistuksia, niin tällä tavalla pystymme antamaan sitten kontvaliokunnan jäsenille lisää asioita, joihin syventyä ja joita tulee pohtia heidän omassa työssään. Sitten edustaja Makovein. Um, thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minunkin mielestäni tämä lausuntoluonnos on tervetullut. Ja olen aina tämän direktiivin kannalla, kuten myös EPOn kannalla, olin osa sitä tiimiä, joka työsti tätä kysymystä. Asiat ovat molemmat tärkeitä, kun torjutaan petoksia ja kun mieltä, että kyseessä on erittäin tärkeä asia. On tärkeää, että direktiivi kattaa ALV-petokset ja toteaisin, että ylläpito on liian korkea. Toivon, että komissio sitä laskee sen jälkeen, kun se on tehnyt arvionsa heinäkuun kasset hyvän yksimielisyyteen tässä asiassa esittelyiden kanssa. Kiitoksia. Kiitos edustaja. Viime vaalikauden aikana Euroopan parlamentti ja Libe-valiokunta ovat pitäneet tätä asiaa esillä. Ja Cecilia Malm voimaan juuri tämä lainsäädännön harmonisointi ja niin edelleen. Oikeudellinen yhteistyö on parhaimmillaan juuri tätä. Ja Euroopan ovat, jotka sitten edellyttävät tällaista toimintaa. Eli tässä on kyse todella isoista rahoista, jotka katoavat Sitra työpaikkoja, antaa mahdollisuuksia nuorille ja kuroa umpeen se aukko, joka on lahjontaa ja petoksia vastaan. Ja tästä pitää nyt vetää johtopäätös ja tutkintavaliokunta. Ja niissä on liian paljon pelivaraa petollisille toimijoille. Toimijat voivat kiertää veroja, välttää niitä ja harjoittaa Ja siinä todella harjoitetaan sitten vahvistettua yhteistyötä, johon osallistuu tekijän vuosittainen täytäntöönpanokertomus ja ne asiat, jotka ovat vielä tuloillaan, nimittäin Euroopan yleisen syyttäjän toimittajalle pitää tietysti antaa tarvittavat välineet, joiden avulla se voi tehdä tuloksellista yhteistyötä jäsenvaltioiden yleisten syyttäjien ja lainvalvontaviranomaisten